tällä tavalla. Sitten äänestyksiin. Ensimmäinen mietintö, Hautalan mietintö, muista kuin EUn jäsenvaltiosta tapahtuvalta tu- tuetulta tuonnelta suojautuminen yksi nimenhuuto äänestys vain. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Seuraavan edustaja Hautalan mietintö polkumyynnillä muista kuin EUn jäsenvaltiossa tapahtuvalta tuonelta suojautuminen yksi äänestys vain, joka alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äh, Valensa mietintö. EUn ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus. äänestyksenä tämäkin. Ään saka. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Then Vuorossa edustaja Maton mietintö EUn ja Mauritanian välinen kalastus, kumppanuussopimus, kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Nimenhuuto äänestyksenä, hyväksymisäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Buonan on mietintö maailmanlaajuista siviilisate, navigointijärjestelmää koskeva yhteissopimus Korean kansain saakaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Tomasicin mietintö kohesiopolitiikan 2014-2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet. Yksi ainoa nimenhuuto äänestys, joka alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Giegoldin mietintö maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaalaisia sijoituksia koskevat tilastot. Koko teksti, ryhmä yksi, työssä puheenvuoro herra Kaaborilta. Mikrofoni. Mikrofoni. Yeah. Thank you, Madam President. Kiitokset, rouva puhemies. Huomasin, että tässä on 25 sivua tarkistuksia Gilgoldilta eilisiltana esitettynä, mutta vain saksaksi. Johtuuko tämä siitä, että äänestys Iso-Britanniassa alkaa saada ihmiset täällä jo jättämään Englannin ulkopuolelle menettelyistä? On kerrottu, että kaikki tarkistukset on tehty viime viikolla ja ne kaikki on käännetty joten en nyt ymmärrä, mitä ajatte takaa, paitsi ehkä haluatte kommentoida tulevaa kansanäänestystä yhdistymässä kuningaskunnassa vähän yli kuukauden kuluttua. Herra tekstistä 29 tarkistus, ryhmä 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten komission ehdotus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten edustaja Jotovan mietintö kohesiopolitiikka EUn vuoristoalueilla. Ensimmäinen alkuperäinen teksti kohta 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kohta 22 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 46 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 53, alkuperäinen teksti, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 56, alkuperäinen teksti, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, myös hyväksytty. 63 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 kohtaa alkuperäinen teksti, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. Sitten koko päätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia kaikille. Hyvää ruokahalua. Sitten vuorossa äänestysselitykset. We... Annan kollegojen ensin lähteä salista ennen kuin aletaan, aletaan esittämään äänestysrajoituksia. Pyydän teitä kiirehtimään pois salista. Hyvää lounasta kaikille.